Otwieram posiedzenie. Avaan istunnon. Jatkamme keskeytettyä 17.12. istuntoa. Minun täytyy pahoitellen ilmoitella, että herra Huores Pilar Diol Haitin EUn edustaja